Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vais vous demander de prendre... Hyvät naiset, hyvät herrat, pyydän teitä istuutumaan. Me olemme hieman myöhässä aloittamassa kokoustamme. Meillä on tänä päivänä varsin lyhyt muutettu kokousistunto. Se on siis muutettu alkuperäisestä esityslistasta. Me puhumme avaruudesta. Meillä on Toreron satelliitti <clears throat> yritys, yrityksen johtaja. Hän on sairastunut eikä pääse tulemaan tänne tänä päivänä, mutta me jatkamme kaikesta huolimatta avaruusproblematiikkaa, joka on äärimmäisen tärkeää. Ehkä joskus vähän laiminlyöty toimialue meidän työssämme, vaikka se on tärkeä strateginen komponentti, keskeinen tekijä. Ja kiitän sydämestäni meidän puhujia tänä päivänä, että he ovat päässeet tänne tulemaan erittäin lyhyellä varoitusajalla puhumaan meille – avaruustilanteen tietoisuudesta. Se ei ole ehkä ihan tuttu aihe kaikille täällä läsnä oleville. Ennen kuin aloit käynnistämme tämän mielenkiintoisen aiheen keskustelun, siitä haluan kertoa teille, että vaikka tämän päivän kokous on istunto ja se on torstain aamupäivän loppumetreillä, se on aivan erittäin tärkeä meidän alivaliokunnallemme, koska tämä on viimeinen kokous Fran Julianin läsnä olisi. Hän on aina täällä minun vierelläni. Hän on tehnyt enemmänkin kuin istunut vain vieressäni. Hän on yksi tämän alivaliokunnan pilareista, kuulunut sen sihteeristöön ja hänen uransa siis päättyy tämän vuoden lopussa tässä alivaliokunnassa tässä talossa. En halunnut kertoa teille siitä, vaan haluan myös kunnioittaa häntä aivan erityisesti hänen huikeasta työpanoksestaan. Se on joskus usein työtä, josta ei saa kiitosta. Se on pitkää, vaatii pitkää kärsivällisyyttä. Se on ollut pitkäkestoista. Sitä ei aina voida tietää, kuinka tärkeää se on, koska me emme voi aina tuoda julki kaikkea työtämme. Se on erittäin spesifinen tämä alivaliokunta, sen toiminta Minä haluan aivan erityisesti nyt kunnioittaa Armandin tekemää työtä. Hän on tehnyt sitä erittäin ammattitaitoisesti, se on ihan normaali, mutta sitä pitää myös osata arvostaa, mutta hän on ollut myös erittäin ö, vakaumuksellinen. Tätä aihetta oli ehkä vähän vaikeata tarjota parlamentille. Me meidän alivaliokuntamme on testattu siinä. Mm, hän on laittanut paljon omaa panosta tähän peliin hän on erittäin vakaumuksellinen. Tässä on kyse myös tämän valiokunnan intresseistä, mutta tässä on kyse myös suuremmista asioista, myös tämän eurooppalaisen puolustuksen poliittisesta filosofiasta. Varmasti hän on toiminnallinen myöllä sen jälkeen, kun hän on jättänyt tämän alivaliokunnan. Pyydämme, että kaikki yhdessä kunnioitamme Armanin täällä tekemää työtä. Je me permettrai, euh, je me permettrai de lui... Annan hänelle puheenvuoron välittömästi. Anteeksi, anteeksi annan hänelle puheenvuoron tämän kokouksen loppuosissa, koska hän voi sitten öö, päättää kauniisti ja kunniakkaasti uransa tässä aluevaliokunnassa. Kiitos siitä, että kuuntelitte tätä vähän erityistä johdantoa tälle kokoukseen. Mark, nyt esittelen teille tämän aamupäivän puhujat. Markko Malakarne tässä minun vasemmalla puolellani. Hän on yrityspääosaston johtaja. Hän on vastuussa meriturvallisuut, meriteollisuuden, avaruusturvallisuuden, turvallisuus, turvallisuuteen liittyvien teollisuushaarojen toiminnasta. Sen jälkeen Elena Griffoni Winters, joka tulee meille ESAsta, eurooppalaisesta avaruusvirastosta. Ja viimeisenä Frank Asbeck, jonka me tunnemme. Hän on ulkosuhteiden, osas, ulkosuhteiden toimielimessä töissä. Hänelle kuuluu avaruuskysymykset ja turvallis- siihen liittyvät turvallisuuskysymykset ovat hänen vastuullaan. Vielä yksi sana tämän avaruusilmatilan turvallisuuden valvonnasta. Se on ohjelma, joka on käynnistetty vuonna 2009. On kyse ohjelmasta, joka on hyvin kunnianhimoinen – jolla ei välttämättä ehkä ole välittömästi mitään tekemistä spontaanista yhteyttä meidän alivaliokunnan työhömme, vaikka Ehkä enemmänkin turvallisuusaspektit ovat esillä, jos ajattelemme EUta, niin sen pitäisi saada ehkä enemmän autonomiaa tällä saralla. Hän kertoo tästä meille enemmän, kun puhutaan meidän infrastruktuurimme turvallisuudesta, jotka liittyvät avaruustilaan, oli kyse sitten maaperästä tai satelliittitoiminnasta avaruudessa. On myös toinen ongelma, joka oli tämän ohjelman syntymishetkellä. Kyse tästä ehkä siitä, kuinka, kuinka monet maat lähtevät mukaan tähän avaruusohjelmaan. Ja toinen asia, joka liittyy ehkä ei niin turvallisuuteen, vaan puolustukseen, kun ajattelemme, kuinka pitää hallita – vihamielisiä toimenpiteitä, jotka voisivat olla meidän intressiämme vastaisia, jotka siis kohdistuvat meihin muualta. Minä kertoi, pyytäisin, että kertoisitte vähän, mikä oli tämän ohjelman motivaatio, miten se on organisoitu, mitä, on, mitkä ovat käytännön keinot ohjelman toteuttamiseksi. On kyse aika paljon, aika vähän jäsenvaltioita tähän lähtenyt mukaan. Sitten rahoituskysymykset, hallinnointi, ne ovat aina asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Eli me haluaisimme kuulla vähän tämän tyyppisistä asioista teiltä. Malakarne aloittanee komission puolesta, olkaa hyvä. Molte grazie, signor Danjean. Un onore, un piacere. Kiitos. Minulle on suuri kunnia tulla tänne tänä päivänä kertomaan teille tästä teemasta tässä kunnianarvoisessa instanssissa Euroopan parlamentissa selittämään, selkeyttämään vähän niitä perusteita ja motivaatioita, jotka on komission puolelta suunnittu suunniteltu. Me puhumme nyt täällä Space Awareness, eli avaruusilmatilan tietoisuudesta, sen valvonnasta. Tähän liittyy myös muita aihekokonaisuuksia, mutta minä haluaisin keskittyä vain siihen, jonka meidän puheenjohtajamme tässä äsken mainitsi, Space Junk – on olemassa 100 000 mm, È un po' difficile forse avaruusromua. Jotkut ovat vain muutaman senttimetrin läpimitaltaan olevia satelliitteja, eli on ehkä vähän vaikeaa tajuta, mitä tämä tarkoittaa, kun siellä satoja tuhansia öö, öö, pieniä avaruusromuyksiköitä, jotka liikkuvat avaruudessa miljoonien kilometrien korkeudessa meidän maaperältämme, mutta jos ajattelemme kuinka missä missä ilmakehän tilassa nämä havainnointisatelliitit sijaitsevat, se on kokonaan toinen asia. Mikä on taloudellinen vaikutus tähän kokonaisuudessaan ja erityisesti Euroopan talouteen? Te olette varmasti kuulleet ja lukeneet usein siitä, että satelliit rattien pitää liikkua välttääkseen yhteentörmäyksiä. Näinhän kävi pari viikkoa sitten, kun oli kyse Jacques Faa kansainvälisestä satelliittiasemasta. Sen piti liikkua kiertoradaltaan ja se piti käyttää loppuun polttoaineensa, mutta kal- polttoainettahan ei ole käytettävissä määrättömiin, eli sen elinkaari, sen käyttöaika, eli silloin satelliitin elinkaari käyttöaika lyhenee. Tässä oli, mietittiin, että tässä oli aika tärkeästä taloudellisesta vaikutuksesta kysymys, ja kun haluttiin lyhentää satelliitin elinajan odotetta, talouden vaikutus on 150 000 150-200 miljoonaa euroa per vuosi, eli taloudelliset vaikutukset ovat huikeat. Miksi komissio ja EU toimii tällä saralla? Syyt ovat yksinkertaiset. Eurooppa... Äh, Euroopalla on paljon julkisia ja yksityisiä satelliitteja, kommunikaatio, tietoliikennesatelliitteja, kaupallisia satelliitteja, havainnointi, navigointisatelliitteja. Kuten te tiedätte, EU tulee hankkimaan noin 30 satelliittia lisää, jotka ovat sen oma omistusta, joita se hyödyntää itse. Tämä on Galilei-ohjelma ja näin ollen meillä on suora vastuu EUna. Mitä osataan tehdä Euroopan tasolla? tällä sektorilla, avaruusromusektorilla, kolme ratkaisuryhmää on luonnosteltu. Ensimmäinen ratkaisukategoria tai ensimmäinen asia olisi se, että meidän pitää ymmärtää, missä nämä esineet ovat ja liikkuvat, jotka voisivat olla vaarallisia. Tracking. E eh, Space Whaling Jacking kulkee ter- englanninkielisenä terminä tämä käsite. On kyse siitä, että ne saadaan kansainväliseen tietoisuuteen ja hallintaan kollegani. Asbek tulee puhumaan tästä. Tässä on lyhyen aikavälin aloitteellisesta toiminnasta ja se kuuluu Euroopan ulkosuhdehallinnon toimivaltuuksien piiriin. Meillä on myös teknologista toimintaa, joiden tarkoituksena on löytää sellainen teknologia, jonka avulla voidaan parantaa tilannetta Minun, minun kollegani Euroopan avaruusvirastosta tulee meille kertomaan enemmän näistä teknologisista, ehkä, ehkä jopa futuristista toimenpiteistä haluaisin kuitenkin ennen kuin lopetan puhua teille vielä mm, avaruuden valvonta ja tutkintatilanteesta on tarkoitus löytää tietynlaisia tutkia, jotka voidaan asentaa maaperälle, maapallon kamaralle, jotka voivat havainnoida ja paikantaa näitä esineitä ja niiden tiettyjen lentoratojen perusteella. Tässä on kyse ihan jostakin muutaman senttimetrin pituisista halkaisijan omaavista pienistä esineistä, mutta ne voivat liikkua aivan huikeilla nopeuksilla, tuhansia kilometriä tunnissa, mutta Tällä hetkellä meidän havainnointikapasiteettimme on sellainen, että se on noin muutaman sentin läpimittainen esine, joka voidaan havainnoida kyse makroskooppisista toimenpiteistä 200 kilometrin korkeudessa, jolloin näköpiiriin, jolloin näkökenttä ei ole kokonaisvaltainen. Me haluamme luoda sellaiset valvontajärjestelmät, joiden avulla voidaan havainnoida nämä avaruusromut Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tällä hetkellä järjestelmät ovat erittäin toimivia e Yhdysvalloissa, eli EU on tällä hetkellä täysin riippuvainen sen saamista tiedoista, jotka tulevat Yhdysvalloista. Nämä mahdolliset yhteentörmäykset voisivat vaikuttaa myös eurooppalaisiin satelliitteihin niiden toimintaan ja silloin ketjureaktio voi olla erittäin paha. Tiedot tulevat siis Yhdysvalloista. EU-komissio on jo parin vuoden ajan yrittänyt yksinkertaistaa ja helpoittaa yhteistyötä useiden Euroopan maisten välillä, erityisesti Ranskan ja Saksan välillä ja myös saada Iso-Britannia mukaan, jotta voisimme hyödyntää näitä aivan erityisesti, erityistarkoitukseen luotuja tutkia, jotta voisimme antaa oman lisäpanoksemme tähän kansainväliseen valvontajärjestelmään. On kyse siitä, että luomme infrastruktuurit, jotka asetetaan paikoilleen, jotka tällä hetkellä ovat jäsenvaltioissa armeijan valvonnan alaisina toimivia yksiköitä. Tässä on kyse ehkä jonkinlaista ensimmäisestä tapahtumasta. Pyrimme rahoittamaan infrastruktuuria, jotka ovat tähän asti olleet armeen armeijan valvonnan alaisina. Ei tämä tarkoita sitä, että komissio tai EU haluaa sekaantua sotilaallisiin kysymyksiin, haluaa toimia vain sillä tavalla, että se saa tietoa siviilikäyttötarkoituksiin, valvoa näitä siviilikäyttöön tarkoitettuja kiertoradalle asennettuja satelliitteja ja parantaa myös yhteistoimintaa eri laitteistojen välillä kansallisilla tasoilla ja luoda jonkinlainen tiedosto, öö, jossa, voidaan, jossa voidaan vaihtaa tietoa, kun on kyse eri satelliittiverkostoista ja saada erilaista yhteistoimintaa eri viranomaisten kanssa, jotka käyttävät näitä siviilikäyttöön tarkoitettuja satelliitteja. Meillä on vuoropuhelua ja meillä on yhteistä tutkimustyötä näiden maiden kanssa. Toivomme, että lähikuukausina ja lähivuosina voimme täsmentää, viedä eteenpäin jotakin vielä käytännönläheisempää ja toivottavasti saamme enemmän resursseja käyttöömme EUlta, jotta voimme parantaa tätä yhteistyötä. Lopetan tähän ja haluan antaa puheenvuoron kollegoilleni. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron rouva Griffoni Wintersille, joka edustaa Euroopan avaruusvisastoa, joka puhuu meille lisää tästä ohjelmasta. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Chairman. I hope... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Puhun englantia. Ei ole ongelma. Se, mistä haluaisin puhua tästä, on vähän oikeastaan täydentävää, mitä äsken puhuttiin. On motivaatio ja rooli avaruusvirastolla avaruustiedotustoiminnassa erityisesti alueilla, jotka liittyvät NEOon ja Space Weatheriin, jotka ovat kaksi tärkeää osatekijää myöskin tietoisuuden lisäämistoimissa. Eli lyhyesti kertaan se, mistä puhumme. Kun puhutaan avaruustilanteesta ja tietoisuudesta, puhumme sitä, että Suojamme infrastruktuuria avaruudesta tulevilta uh, uh, uhilta, mitä ne avaruusromu on yksi. Se on todellakin ihmisen aikaansaamia kohteita kiertoradalla. Puhutaan käytöstä poistuneista satelliiteista, laukaisimien ylä myöhemmistä vaiheista. Puhumme teleskooppien linseistä, puhutaan siitä, että jäähdytysainetta putoaa. Eli ihmisen luomia esineitä, joita siellä lentää. Siitä on luettelokin olemassa avaruusromusta. Siellä on noin 10 000 objektia ja uskomme, että se edustaa vain 5 prosenttia siitä, mitä siellä ylhäällä on. Ne ovat uhka sektorillakin, koska yhä laajenemassa määrin on avaruusinfrastruktuuri ja se on myös isälle tärkeä. Esalle. Siis satelliitteja on todella paljon kiertoradoilla. 17 on Esan kontrollissa ja 12 tulee aika pian lisää kiertoradalle, joten meillä on kovin tärkeää, että voimme suojella näiltä uhkilta. Toinen elementti on, joka on myöskin tärkeä meille, ehkäpä tiedättekin, Olemme mukaan kansainvälisessä avaruusasemaohjelmassa. Eurooppa, kansainväliset kumppanit, Yhdysvallat, Venäjä, Japani. Ja astronautit kansainvälisellä avaruusasemalla ovat myöskin vaarassa joutua uhkaan avaruusromun vuoksi. 2012 on ollut 50 hälytystilannetta, kun avaruusromu on uhannut asemaa. Eli täytyy myös tehdä yksi törmäyksen esto manoveri. Siihen kului paljon polttoainetta. Yhdessä 50 tapauksessa astronauttien täytyi mennä pelastusyksikköön, koska olisi ollut mahdollista, että avaruusromu olisi voinut iskeä avaruusasemaan ja se olisi ollut katastrofinen tapahtuma ja silloin olisi täytynyt evakuoida ja mitä vaikutuksia sitä olikaan ollut ja investointien hukkaan meneminen ja todellakin valvonta ja jäljittäminen on hyvin tärkeä osa tätä, tätä ohjelmaa. Mutta ESA on mukana myös kaudella muulla osa-alueella. Space Weather, yritän kertoa sitä lyhyesti, kun puhutaan Space Weatherista, puhumme uhista, joita tulee kosmisesta säteilystä, magneettisista kentistä, aurinko, tuuli, säteilyä. Mitä ohjeella tarkoitetaan? Asumme yhteiskunnassa, joka riippuu yhä enemmän eh, sähköisistä laitteista avaruudessa ja maan pinnalla. Kun on aurinkotapahtumia suuria, niitä on koko sarja tänä vuonna, niin nämä laitteet voivat eh, kytkeytyä päältä. Sähköverkot voivat kytkeytyä pois päältä. Myöskin ilmaliikenteen valvonnassa on ongelmia, radiolinkeissä on ongelmia. Kuulin, että radiolinkissä oli ongelma Afganistaniin Italian joukoilla tänä vuonna aurinkotapahtumista johtuen. Eli kyseessä on tärkeä ilmiö. Ja meidän täytyy yrittää hoitaa tätä ongelmaa. Miksi se on Esalle tärkeä asia? Koska aurinkotapahtumat, space weather, Niillä on vaikutusta avaruusinfrastruktuurimme. Esimerkki 7. maaliskuuta Soho-satelliitti huomasi suuren auringonpurkauksen ja Space Weather-keskus analysoi tämän täällä Belgiassa. Sillä nähtiin heti, että tästä tulisi valtava geomagneettinen myrsky, mutta eh, onneksi ei vaikutusta maanpinnalliseen infrastruktuuriin ja eurokontrolliin otettiin yhteyttä tässä myös. Kuitenkin kolme satelliiteistamme eh, saivat vaikutuksia. Venus Express, avaruus, alus, sen GPS, GPS-laite eh, meni pois päältä, se täytyy saada uudelleen käyntiin ja sama muillekin satelliiteille kahdelle. Eli tämä on hyvin tärkeää ja Ohjelma on siis tärkeä meille. Sitten avaruusseurannan osatekijä, se on tietysti myös tietoisuustutkimus, ikään kuin kolmas pilari, ovat maata lähellä olevat objektit, asteroidit, komeetat, jotka kiertävät aurinkoa ja tulevat lähelle maata. Puhumme kohteista, jotka ovat metrin ja kilometrin suuruisia läpimiltaan siinä välillä – ne voivat tulla lähelle maata. Esimerkki yksi asteroidi, jonka nimi on Apophysis. Se huomattiin 2004. Ja on kahden prosentin mahdollisuus, että se iskee maahan 2029. Tätäkin täytyy tarkkailla. Mitä ESA tekee? Se aloitti ohjelman 2008, Safe Situation and Awareness ohjelma, sitä kutsuttiin valmistelemaohjelma, jotta voidaan aloittaa selvitys näillä kolmella alueella. Jäljitys ja seuranta, Space Weather. Ja siinä on ohjelma, jossa on 13 jäsenvaltiota, ja siihen kuuluu myös Norja ja Sveitsi. Tämä ohjelma ihan vain mittakaavasta puhuen, puhuen, niin se on 50 miljoonaa, ei kovin suuri ohjelma, ja se saadaan päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä. Ihan äskettäin, kuukausi sitten, päätimme jatkaa ohjelmaa. Kutsumme sitä periodi kakkoseksi, eli uusi vaihe avaruustietoisuusohjelmassa. Mutta nyt ihan täysin täydentäen sitä, mitä äsken sanottiin, niin keskitymme Space Weatheriin ja Neon. Ja rajoitamme toimemme valvontaan ja jäljitykseen, jäljityksen tutkimus- ja tuotekehitysaspekteihin. Siinä tulisi 40 ESA-jäsenvaltiota siihen mukaan, Norja ja Sveitsi mukaan lukien mukaan osallistujat edellisestä kaudesta. Ranska ja Espanja ovat vetäytyneet pois, eli ongelma on samanlaajuinen, tai ongelma on samanlaajuinen, eli 50 miljoonaa budjetiltaan. Eli tämä on nykytilanne, ehkäpä tämän verran riittää tältä tuota kertaa. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. I will... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pidän puheenvuoroni englanniksi, jos sallitaan. Ensinnäkin kiitokset kutsusta tänne tänään. ulkosuhdehallinto eri, julkisuushallinnolle, tai erityisesti kiitos, me olemme olleet siis mukana suunnittelemassa, toteuttamassa komission äh, tätä avaruustilanne tietoisuutta siis heti aivan alusta lähtien. Ulkoisarjat on mukana siinä, koska on tärkeä strateginen ulottuvuus, joka liittyy avaruuteen ja tietoisuuteen avaruuden tilanteesta. Ja kuten kollegat ovat jo todenneet, meidän taloutemme riippuu monessakin mielessä tavaruudesta. Jokainen kansallinen käyttää tavaruutta tavalla tai toisella suunnistuslaitteiden tai kommunikaation laitteiden avulla ja yhteyksissä. Siis monet asiat riippuvat avaruudesta monellakin tapaa ja on tärkeää tunnustaa, että toiminta, tapahtumat avaruudessa mahdollisesti voivat vaikuttaa vakavasti kansainvälisiin suhteisiin ja kansainväliseen vakauteen, jos on sellaisia tapahtumia, jotka voidaan tulkita eri tavoin, tulkita väärin ja jotka mahdollisesti voivat johtaa jopa kriisiin. Tästä syystä Euroopan unioni tietysti on kiinnostunut myös eh, esimerkiksi avaruuden infrastruktuurien tulevana omistajana, jotka ovat kriittisiä ajatellen sitä, mikä on mahdollista EUn kannalta ja miten se voi omalta osaltaan edistää vakautta ja turvallisuutta avaruudessa. Ajattelen tätä tilannetta, ajatellen siis tällaista seuranta, jäljittämispalvelua, ajatellen siis sekä poliittista että turvallisuusluottuvuutta, joka tähän liittyy, mikä on jo todettu, asiakirjassa, jonka poliittinen ja turvallisuuskomitea valmisteli, joka hyväksyttiin vuosi sitten, jossa pyrittiin etsimään synergiaa EUn sotilaisten ja siviilimahdollisuuksien kehittämisessä, jossa otettiin näitä käyttövaatimuksia koskevat siviiliä ja sotilaspuolta, ja jossa jäsenvaltiot pyrkivät poliittisessa ja turvallisuuskomiteassa ottamaan nämä asiat esille. Tämä turvallisuusulottuvuus. Security of the EU citizens themselves. Tämä on EUn kansalaisten kannalta kysymys, jota pitäisi käsitellä tässä seurannassa ja edittämisessä, samoin kuin siinä, miten katsotaan äh, sitä, mitä tapahtuu valvomatonta äh, satelliittien palaamista ilmakehään. Meillä on ollut tällaisia tapahtumia muutama kuukausi sitten, ja tietoisuus tästä varustilanteesta ja riippuvuus tuesta Yhdysvalloilta ja yhteistyö EUn ja Yhdysvaltojen välillä johtivat siihen, että saimme <clears throat> varhaisen varoituksen tästä tapahtumasta. Tietysti on myöskin olemassa tietty turvallisuusulottuvuus, joka liittyy Euroopan ja EUn avaruusomaisuuden <clears throat> puolustamiseen. Se on ollut jo esillä. On myöskin kysymys, joka liittyy tietosuojaan. <clears throat> Tämä asia myös on ollut esillä. Tarvitaan järjestelmää, joka asianmukaisesti pystyy käsittelemään tällaista tietoa ajatellen tarvetta suojelulle, ajatellen tämän tiedon arkaluontoisuutta. Ja sitten on myöskin tällainen poliittinen ulottuvuus, johon myös viittasi Marko Malakarne, joka niin kuin varmasti tiedätte, Euroopan unioni on esittänyt tällaista kansainvälistä käytännössääntöä lukavaruudessa tapahtuvalle toiminnalle tällaisena luottamusta rakentavana toimenpiteenä, joka tavoitteena on ennen kaikkea osaltaan pyrkiä vähentämään äh, avaruusromun lisääntymistä, mikä tällä hetkellä on luultavasti kaikkein vakavin tekninen uhka toimille avaruudessa – ja siinä tavoitteena on, että allekirjoittajat sitoutuvat siihen, että ei tapahdu vihamielistä, vihamielistä puuttumista toisten osapuolten avaruusjärjestelmiin tai avaruudessa oleviin laitteisiin. Ja tätä kautta luodaan järjestelmä, jossa keskinäisesti tiedotetaan toiminnasta avaruudessa mukaan luettuna ennakkovaroitukset avaruuteen lähettämisistä ja mahdollisista tapahtumisista, kuten ongelmat, jotka liittyvät avaruudessa oleviin laitteisiin, esimerkiksi satelliittien rikkoutumiseen tai valvonnan menettämiseen satelliittijärjestelmistä, mikä saattaa johtaa häirintään, joka kohdistuu toisten satelliittijärjestelmiin. Tällainen seuranta ja jäljittäminen täydentäisi tätä kansainvälistä poliittista julistusta, jonka osalta Euroopan unioni on ollut sitä tukevana ja joka mahdollistaisi, auttaisi Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita olemaan tietoisia siitä, missä määrin tämän sopimuksen osapuolet ja muiden avaruussopimusten allekirjoittaja-osapuolet oikeudellisten paperien allekirjoittajat noudattaisivat kansainvälisiä järjestelyjä. Merci. Je peut-être revenir sur un... Kiitos. Ehkä ottaisin esille yhden asian, jonka herra Malakarne otti esille, että myös herra Aspek puhuitte siitä äskettäin laadittu asiakirja Siviilisotilasyhteistyöstä Se on ihan keskeinen asia. Te selititte, että käytettävissä oleva materiaali maaperällä tutkat esimerkiksi olivat puhtaasti sotilaskäyttöön tarkoitettuja jäsenvaltioissa. Haluaisin, että voisitteko mahdollisesti kehitellä vähän lisää tätä aspektia, miten ihan konkreettisesti yhteistyötä jäsenellään tässä esimerkiksi tietojen vaihdossa. Hallinnointi on kovin komealta kalskahtava sana, mutta miten te komissiossa onnistutte tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa – joidenkin jäsenvaltioiden kanssa ja joidenkin jäsenvaltioiden armeijoiden kanssa sotilaskysymyksessä. Tämä on aika kriittinen asia. Yksi yksityiskohta oli tässä. Edustaja Galler haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitos alustuksista. Niin, Saksaa tulee huomio. Kiitos alustuksista. Minulle tuli myös uutta tietoa esille. Poliittisesti meillä on tärkeää tuntea se, että on välttämätöntä aktivoitua, että pidemmän päälle kuluttajana ei voida jättäytyä amerikkalaisten kollegoiden tiedon varaan, vaan yhteistyö Euroopan ja Yhdysvaltain välillä ja muiden kanssa, jotka siellä matkassa ovat, niin on kovin tärkeää. Kysymykseni menee vähän suuntaan, että miten rahoitetaan, mistä mittakaavasta puhumme, kun tätä jäljitysjärjestelmää tarkastelemme. Mitkä ovat sitten aikataulukysymykset, aika, kehys ja myöskin tekninen kysymys. Suunnitellaanko, että voidaan havaita, että missä jotain on, ja sitten voidaan antaa oikea-aikainen varoitus, vai ajatellaanko myös sitä, että tätä romua voitaisiin jotenkin kerätä sieltä? Siis maanpinnallakin on jo vaikeaa, kun tiedään mitä valtavia siellä virtaa mer- valtamerissä muovia, mitä määriä voitaisiin kerätä ja tehdä sitten jälleen raaka-ainetta, mutta tällainen yritys olisi sitten varmaan avaruudessa vielä monta kertaa vaike- vaikeampi. Mutta tietysti jos teknisesti se voidaan hoitaa, niin se voisi olla tehokkaampikin. Tehokkaampi tapa kuin, että vain esitetään äh, hälytyksiä ja varoituksia. Ja sitten satelliitteissa täytyy tehdä väistämismanövereita ja täytyy tällaisiin toimiin turvautua. Mitkä nyt tässä ovat tulevaisuuden näkymät? Merci. Kiitos. Ana Gomes, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Tout d'abord, mes hommages. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin haluan kiittää ja arvostaa ja kunnioittaa Armaanin kollegan työtämme. Hän on tehnyt loistavaa työtä sihteeristössä. Minä ainakin tulen säilyttämään erittäin hyvän ja kauniin muiston sinun teidän ammatillisesta roolistanne, kun olette tukeneet meidän ja minun parlamentaarista toimintaa tässä alivaliokunnassa ja valiokunnassa jo vuodesta 2004 lähtien ja mitä parhaimmat onnen toivotukset parlamentin jälkeistä elämää ajatellen. Haluaisin kysyä, niin haluan kiittää näistä lyhyistä puheenvuoroista. Haluaisin kysyä tästä käytännössäännöstä, jota EU pyrkii edistämään. Miten äh, se näkyy tässä ulkoavaruussopimuksessa, joka on olemassa? Olen ymmärtänyt, että se on hyvin epätäydellinen, mutta olemmeko me pyrkineet noudattamaan sellaista linjaa, että todella parannettaisiin ulkoavaruussopimusta, joka on olemassa YK tasolla ja joka on äh, sitova, äh, koskee monia muitakin päätoimijoita. Miten nämä muut päätoimijat ovat reagoineet tähän aloitteeseen, joka koskee tätä käytännössääntöä. Nimittäin äh, meidän liittolaisemme amerikkalaiset, herra Aspek mainitsi, meidän riippuvuutemme heistä, selkeä, tämä on selkeämpää tällä alueella kuin monilla muilla alueilla. Myös meidän muut äh, nousevat äh, vallat kuten Venäjä, Kiina, jopa Brasilia. Miten on, ovatko ne ymmärtäneet, mikä tämän käytännössä merkitys on, ovatko ne hyväksymässä vai ovatko ne sitä vastaan. Miten Galileo vahvistaa meidän kykyämme riippumattomuuteen tällä alueella? Miten paljon siitä on jo saavutettu? Ja sitten haluaisin kysyä, millaista vuorovaikutusta ulkoavaruuden tai avaruuden valvonnan osalta, jota me pyrimme harjoittamaan ja kehittämään, tai jopa syvän meren turvallisuuden alueella. Siis ajatellen tällaista mediaturvallisuutta, joka on ehkä enemmänkin kansalaisten silmien edessä. Tällä vi- viikolla minun maassani oli tällainen välikohtaus, joka liittyy lentokoneeseen, joka, jos mahdollisesti olisi huumeen salakuljettaja, joka tuli Espanjasta Portugaliin. Portugalin ilmavoimat seurasi konetta ja yhtäkkiä Kukaan ei tiedä, mitä sille tapahtuu, minne se laskeutuu, mihin se meni. Some kind of interaction between... Minkälaista vuorovaikutusta on lennonvalvonnan ja muiden eh, ESAN ja erilaisten sotilaallisten ja puolustuslaitosten kesken, miten ne voivat todella auttaa tällaisten tilanteiden selvittämisessä, kuten tämä joka selvästikään ei varmasti ole ainutkartainen. And last question would be, um, is there... Ja sitten vielä, onko erityisen merkittävää merkittäviä sijaintipaikkoja joissa sen tyyppiset toiminnat, joita ESA pyrkii ja meidän pääosastomme voisivat eh, nähdä sellaisena, että ennen kautta voidaan vahvistaa meidän kykyämme, toimintakykyämme tällä alueella. Ajattelen jälleen kerran jotakin sellaista, joka voisi perustua uusiin uutisiin, joita minun maastani on kuultu, että, että Lajesin eh, tukikohta Azoreilla – on, se on tukikohta, jolla on huono maine monien mielessä, koska Irakin, äh, Irakin, Irakin tapahtunut valtaus lä, lä, ilmoitettiin tapahtuvaksi sieltä. Amerikassa ovat nyt vetäytymässä. Voitaisinko tätä tukikohtaa, ajatellen kaikkea potentiaalia, joka on, ajatellen eri ulottuvuuksia, ajatellen avaruutta, merta, sekä siviili- että ajatellen myöskin äh, puolustusta. Voitaisiinko se ottaa Euroopan unionin käyttöön? Merci, monsieur Zimke. Kiitos, edustaja Zimke. Podzieliłbym tę wypowiedź swoją na trzy części. Kolme asiaa. Haluaisin e, yhtyä näihin mielipiteisiin, joissa kovasti kiitettiin pääsihteeriä, joka päättää työnsä parlamentissa. Sen lisäksi, että olette varmasti hieno virkamies, olette myös hyvin vaatimaton ihminen ja haluaisin kovasti kiittää teitä siitä, että mitä olette tehnyt Euroopan parlamentin tämän valiokunnan hyväksi. No kaksi kysymystä sitten vielä, jotka liittyvät välittömästi tähän mielenkiintoiseen keskusteluun, joka tänään käydään oli valiokunnassamme. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, josta herra Gaaler puhui. Mielestäni tämä on jopa fasinoiva asia, koska se mikä on varmaa, niin se on se, että avaruudessa on yhä enemmän romua. Sitä tulee koko ajan enemmän. Ei se ainakaan vähene, eikö niin? No jos on näin, niin sitten jossain vaiheessa saattaa tämä kriittinen piste ylittyä. Tulee ongelmia valvonnan kanssa, koordinaation kanssa ja todellakin voidaan joutua jättiläismäisen katastrofin kouriin. Siihen liittyen haluaisin esittää kysymyksen, koska mm, tämä on todellakin mielenkiintoinen asia. Onko minkälaisia teknisiä mahdollisuuksia nykyään siihen, että voitaisiin tuhota tätä romua, kerätä saada sitä kasaan jotenkin. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole nykyään, niin tehdäänkö sitä koskevaa työtä? Ja jos maailmanlaajuisesti sellaista tehdään, koska tietysti tähän kuuluvat myötä amerikkalaiset, niin onko EUlla minkäänlaista aietta osallistua näihin töihin? Kysymykseni on perusteltu, koska parlamentissa tiedämme, että budjettitöiden yhteydessä 2014-2020 Tulee varmaankin leikkauksia, mutta jos puhutaan tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja teknisestä tutkimuksesta, niin siihen pitäisi tulla lisää varoja. Ja mielestäni tämä olisi yksi niistä osa-alueista, joissa kannattaisi investoida rahaa, unionin rahaa erityisesti. No toinen kysymys, sillä on paremminkin tällainen pragmaattinen luonne. Yhdysvalloista saamme tietoja, että on uhka, että eurooppalaiset satelliitit törmäisivät yhteen joidenkin elementtien kanssa, mitä nyt onkaan. Mitä tämän kanssa tapahtuu? Mikä on tiedon välitysjärjestelmä? Kiinnostaako meitä pelkästään satelliitit, joiden omistajana on EU, tai joiden edust- omistajat ovat yksittäiset jäsenvaltiot, vaan vai välitetäänkö tätä tietoa eteenpäin? On siis myös maita, joilla on eh, satelliitteja ja eivät kuulu EU. Mitä tällaiset tiedolle sitten tapahtuu? Eli tämä on tärkeä osatekijä. Ei voida odottaa, koska voi tulla katastrofi. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon näistä eri kohdista. Rova Griffoni Winters aloittanee vai Se voisi olla myös vastaus muihin esitettyihin kysymyksiin. Ehkä noin säänteettisesti aloitamme sieltä pöydän päästä. We'll just... Niin, ehkä minä tartun enemmän näihin teknisiin kysymyksiin, koska uskoakseni on erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät enemmän poliittisiin ulottuvuuteen ja turvallisuusulottuvuuteen, ja niistä, niistä minusta pitäisi puhua enemmän kollegoini. Haluaisin ottaa kaksi kysymystä esille. Täällä oli mielenkiintoinen kysymys uskoakseni siitä, mitä me aiomme tehdä tälle avaruusromulle, koska sitä on yhä enemmän, se leviää ja nyt politiikkaa taitaa ottaa käyttöön. Herra Malakarne, herra Aspek puhuivat tästä, siis pyritään valvomaan tätä, seuraamaan sitä, jäljittämään sitä, paikallistamaan se. Mutta me myös tarkastelemme tulevaisuutta – me tiedämme, että se tulee yhä enemmän, mutta välttämättä ei. Samalla tavoin kuin olemme maan pinnalla oppineet valvomaan jätteitä, emmekä oppineet sitä välittömästi. Muistan, että 20 vuotta sitten, kun menitte retkelle, saatatte heittää kaiken maahan, ettekä tunnet mitään takaisin kotiin. Uh, Nyt teemme <clears throat> samaa avaruudessa. <clears throat> ESA kun kehittelemme uusia avaruusaluksia, me ensimmäisen kerran ajattelemme myös sitä, mitä tapahtuu tämän avaruusaluksen elämänkaarin päättyessä ja mitä tehdään alukselle sitten, kun elämänkaari päättyy. Ja me olemme ehdottaneet ohjelmaa kuukausi sitten jäsenvaltioille, jonka nimi on Clean Space, puhdas avaruus. Kysymys on siitä, miten me teemme miten me toimimme niin, että avaruus palaa takaisin turvallisesti eikä ole ongelma maanpinnalla eikä myöskään aiheuta lisäromua, joka jää kiertoradalle. Tämä on hyvin mutkikas kysymys, myöskin kallis. Ajatellen sitä, mitä siellä ylhäällä jo on, sen tuominen alas maksaa täyden lennon hinnan. Mutta tämä on nyt asia, jota olemme tarkastelemassa. Pyrimme varmistamaan, että tulevaisuudessa, kun me kehitämme avaruusaluksia, alueiden eh, elämänkaari päättyy valvottulla palaamisella maahan, niin että synny lisää romua ja pyrimme tuomaan takaisin sellaisia aluksia, jotka otetaan pois käytöstä ja pyrimme myöskin tarkastamaan, tarkastelemaan uusia tekniikoita. Tähän varmasti ymmärrätte, että romua ei voi tuhota, koska sitä kautta syntyy vain lisää romua. Joten se, mitä täytyy tehdä, on se, miten niitä voidaan kerätä, tuoda se tuonne siirtää ne turvallisille kiertoradoille. Tämä on se, mitä me tarkastelemme ennen kaikkea tällaisessa lähellä maata olevissa tavoitteissa. Asteroidi sinänsä on valtaisaa jätettä. Tämä aihe on vähän samantyyppinen. Tämä on nyt se pääasia, jonka haluaisin ottaa esille ja loput jättäisikin kollegoin vastattavaksi. Merci. Kiitos. Äh, Rahasbeck. Vielen Dank. Äh, ich möchte mich vielleicht zunächst... Kiitos. Haluaisin puuttua Rova Gomezin kysymykseen, joka koskee käytännön sääntöjä. Käytännössäännöt täydentävät niin sanokseni olemassa olevaa oikeusjärjestelmää, olemassa olevia avaruussopimuksia. käytännössä hänellä ei aiota luoda mitään uutta oikeusperustaa. Siitä tulee, se, se pysyy poliittisena selvityksenä, julkilausumana se ei ole oikeudellisesti sitova, se, mutta poliittisena julkilausumana se luo kehyksen, joka kattaa olemassa olevat sopimukset Siinä otetaan myös huomioon olemassa oleva oikeus se tulee perustaksi käytännön säännöille. Siinä on tärkeää se, että käytännön säännöt sekä sotilaallisiin toimiin, että se liittyy sekä sotilaallisiin että siviilitoimiin. Ja siinä mielessä se on uutuus. Ja sitä myötä uskomme, että tällä aloitteella voimme ottaa tärkeän askeleen eteenpäin, riippumatta siitä, että yritämme tietysti sanotaanko nyt näin, että luoda eräänlaista yhteistä politiikkaa ja ehdottaa sellaista tällä käytännössä säännöstöllä. Mitä sitten tulee tulevaisuudessa, tai siihen sisältyy myös tulevaisuudessa varustelun välttäminen. Siis ongelma on se, että täytyy estää se, että varusluvun lisääntyminen jatkuu samassa määrin kuin se tähän asti on tapahtunut. Ja tämä on jatkoaskel, joka ei tule olemaan niin yksinkertainen, että päästäisiin todellakin vähentämiseen, koska se on todella vaikeaa, mutta jos sanomme, että kasvua voidaan rajoittaa, niin siinä on otettu jo olennainen askel eteenpäin, jotta voimme pitää tulevaisuudessa avaruutta toimintakenttänä mahdollisena sellaisena. Sitten kysyitte muiden valtioiden asenteesta on itse asiassa kolme suurta ryhmää, jos näin sanotaan. Tietysti meillä on eurooppalaiden aloitteen tukijana jäsenvaltiot, se on ihan selvää, mutta meillä on myös laaja kirjo tärkeitä kumppaneita, kuten Yhdysvallat, Rova Clinton itse sanoi tämän vuoden tammikuussa nimenomaan, että Euroopan aloite on hyvä ja että se on perusta myös jatkokeskusteluille ja olemme kovin kiitollisia tästä tuesta, mutta myös muut valtiot, kuten Japani ja Australia, ovat myöskin tukijoita. Sitten meillä on suuri ryhmä sitoutumattomia maita, liittoutumattomia maita, jotka ovat esittäneet huolensa tästä käytännössä säännöstöstä, että sitä keskustellaan YK puitteiden ulkopuolella – ja EUn tavoite on ennen kaikkea keskustella ja sitten tulla päätökseen YK ulkopuolella, koska olemme siinä käsityksessä, että se menee nopeammin, että se on käytännöllisempää ja että voidaan päästä tietyssä aikataulussa positiiviseen tulokseen kuin mikä olisi mahdollista YK on puitteissa. Sieltä tulee sitten kysymys esille, että missä elimessä siitä keskustellaan ja niin edelleen. Sen vuoksi itse asiassa eurooppalainen lähestymistapa on käytännöllinen, jossa tavoitteena on päästä nopeasti tulokseen. Ja jatkon vielä yksi näkökohta on se, että jotkut liittoutumattomat ovat ilmaisseet sen huolen, että tämä käytännössäännöstö olisi kehitetty eräänlaisesta sellaisten maiden näkökulmasta, jotka ovat avaruustoimissa jo kovin kehittyneitä ja sitten tulevaisuuden kannalta. Siitä voisi tulla heille rajoituksia, jos äh, avaruuden hyödyntämistä tai se estää niiden maiden hyödyntämistä, avaruuden hyödyntämistä, jotka eivät vielä olleet aktiivisia. Meidän käsityksemme on se, että tässä pyritään ihan päinvastaiseen, eli juuri on kyse siitä, että avaruus pidettäisiin hyödynnettävänä kaikille valtioille, mukaan lukien ne, jotka eivät vielä olleet aktiivisia tähän mennessä avaruus, avaruuden hyödyntämisessä ja avaruusmatkailussa. Tai, ja, ja sitten Venäjä ja Kiina. ovat esittäneet Geneven aseellisen yhteydessä tai kun yritetään PP2VT-sopimuksessa yritetään estää ydinaseiden äh, siirtyminen, vieminen avaruuteen. Tällä on aseriisuntasopimuksen luonne ja siellä ilmaistiin se pelko, että käytännössäännöt voisivat viedä perusten pois näiltä aloitteilta. Meidän käsityksemme on se, että että äh, on juuri päinvastoin, että nämä molemmat tavoitteet näemme ne täydentävinä ja että millään tavalla ei tule mitään aloitetta, jossa olisi pidemmälle menevää aseiden ajatusta. Että, se, että siltä vietäisiin tästä perustaa pois. Uskonpa, että tämän verran haluaisin sanoa tästä kohdasta. Äh, vielleicht lasse ich dabei No ehkä tämän verran riittää. Ja annan puheenvuoron eteenpäin. Merci. Kiitos. Herra Malakarne, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen yrittänyt itse täällä vähän pyrkinyt täydentämään tätä kokonaiskuvaa, antamaan vähän lisätietoa. Te olette nähneet, että ongelma avaruudessa voi saada kolme lisätä. Vähentää määrää ja vähentää ja poistaa tätä liikaromua. Kuten kollega sanoi tässä Esasta, jos haluamme poistaa tätä ravarusrumun määrää, niin on olemassa tutkimuksia, jotka olisivat kuitenkin teknologian kannalta erittäin kalliita. Eli kyllä meidän pitäisi kuitenkin putsata joitakin alueita, joissa avaruusromua on erittäin paljon, mutta on totta, että me tarvitsemme aivan erityis toimenpiteitä tietyissä hyvin tarkasti määritellyissä korkeuksissa, mutta nämä toimenpiteet ovat erittäin kalliita. Siihen vaaditaan paljon rahaa ja paljon poliittista tahtoa. Miten sitten voidaan estää avaruusromun lisääntyminen? Miten sitä voidaan estää? Jos ajattelemme muoviskasseja meidän äh, hiekkarannoillamme, niin avaruusromussa on se riski, että ne voivat aiheuttaa törmäysvaaroja ja taas lisätä tällä tavalla äh, avaruusromun määrää avaruudessa. Tämä voisi päätyä pahanlaatuisen ketjureaktion, josta kukaan ei voi tietää, mitkä ovat näiden avaruusromujen keskittymismäärät. Ja silloin kun ketjureaktio tapahtuu, niin se on erittäin vaarallista. Kemialliset reaktiot ovat mahdollisia ja se tietysti uhkaisi kokonaisvaltaisesti avaruuden hyötykäyttöä tulevina vuosina tiettyjen kiertoratoalueiden sisällä. On erittäin tärkeää, että Mm, voisimme jollain tavoin ainakin osittain jäädettää tilanteen joissakin jäsenvaltioissa. Pitää tarkastella, mitä tapahtuu muilla alueilla, kun on kyse satelliittivakoilusta esimerkiksi. Mutta puhukaamme nyt vain avaruusromusta tässä, tässä keskustelussa, jos me miten pitää reagoida, mitkä ovat taloudelliset resurssit, joita pitää hyödyntää. Me tarvitsemme aika tarkan kokonaisvaltaisen kattavan taulukon. Meidän, meillä pitää ensiksi olla käytössä järjestelmä, jonka avulla voimme riittävän ö, itsenäisesti saada kokonaiskuva tilanteesta, tietty visio, joka olisi totta täysin riippumaton. Se ei tällä hetkellä ole tilanne. Yhdysvalto, Yhdysvallakin omat rajansa, tietyt ulottuvuudet, ja äh, joiden ulkopuolella avaruusromu on havainnoitu. Joissakin korkeuksissa Yhdysvallat pystyy tutkimaan niitä keinoja, miten, voidaan, miten he voivat vahvistaa olemassa olevien toimivien järjestelmiensä toimivuutta. En tiedä, mikä on näiden järjestelmien kustannuskysymys. Tämä on aika salaista tietoa uskoakseni. Välttämättömät resurssit ovat sen sitä luokkaa, että hyvin pienet, hyvin harvat maat voivat hyötyä siitä. Mutta kyllähän monen maan pitäisi päästä hyötymään ainakin jo Euroopassa toimivista infrastruktuureista. Instrument tuotteet ovat tällä hetkellä sotilaallisen valvonnan alla. Tätä, tämän yhteistyön tärkeyttä on jo useaan otteeseen korostettu ja se aina liittyy hyvin sovelletun hallinnoinnin toteuttamiseen. Meidän pitää korostaa tätä hallinnointia, jotta meillä olisi myös sopiva palvelu tarjota käyttäjille siviilikäytössä. Tämähän on ihan poliittista toimintaa, kuten Giuliano sanoi täällä komissiossa. Me haluamme pitää kiinni siitä, että eri toimijat, järjestöt jäsenvaltioissa ovat riittävän toimivaltaisia ja että nämä yksiköt, toiset yksiköt ovat sitten sotilaallisia. Kun puhutaan sotilaallisista yksiköistä ja puhutaan hallinnosta, niin silloin hiukset nousevat pystyyn, jos hiuksia vielä on päässä. Mutta pitäisi meidän tajuta, missä tästä puhutaan hallinnoinnista. Ehkä tämä on nyt vähän karikatyyri, mm, mutta ei tämä ole kuitenkaan loppu peleissä kuitenkaan aina niin hauskaa, koska me haluaisimme katsoa suopeasti myös yhteistyötä sotilaallisen yksiköiden kanssa. Meidän pitää tajuta, mitkä ovat eu rahoitusmahdollisuudet paremman koordinoinnin takaamiseksi, tiedonvaihdon takaamiseksi. En puhu tässä nyt ihan yhteistyö kaikista yksityiskohdista, mutta mutta yhteistyön toimivuus riippuu siitä, kuinka monta tutkaa halutaan asentaa. Mitä enemmän tutkia, sitä enemmän teknisiä linkkejä ja sitä parkemmin voimme paikantaa mahdollisimman pienetkin avaruudessa liikkuvat avaruusromuesineet. Meillä on erittäin tehokkaita tutkia jo toiminnassa, mutta tiedonvaihdon pitäisi olla parempaa. Ja kun vaihdetaan tietoa sotilaallisella saralla, silloin on selvää, että ajatellaan ensiksi kansallista turvallisuutta julkisuutta ja suvereniteettia. Sen takia hallinto on sanana ja käsitteenä aika monimutkainen. Me olemme kuitenkin lähteneet liikkeelle maaperälle, joka on uutta Euroopan komissiolle äh, on kyse vuoropuhelusta sotilaallisten toimijoiden yksiköiden kanssa. Ja seikka, että neuvottelemme on jo hyvä asia. Me pyrimme, he pyrkivät näkemään, miten voivat rahoittaa omaa toimintaansa ja mitkä ovat niiden seurausvaikutukset siviilialalla puolin ja toisin olemme tietoisia olemassa olevista vaikeuksista ja monimutkaisista tilanteista. Olemme myös tietoisia siitä, että on erittäin tärkeästä vuoropuhelusta. Lopuksi haluaisin sanoa yhden kommentin, joka liittyy meidän avaruusinfrastruktuuriimme, Galileihin. Galileo, liittääkö se, lisääkö se riittävästi meidän kapasiteettiamme sektorilla, kyllä vai ei? Vastaus on nopeasti ja selkeästi ei. Lisääkö se meidän haavoittuvuuttamme, kun ajattelemme Galileon satelliitteja, jotka ovat tuolla ylhäällä? Voivatko ne itse jo olla törmäysvaarassa, törmä, törmäysvaaran alla? Lisäisin tämän, että mm, satelliitit, jotka ovat navigointitilanteessa liikkuvat yli kahden kilometrin korkeudessa, eli ne liikkuvat alueella, jossa avaruusromun tiheys on aika heikkoa. Mutta kun ne laukaistaan kiertoradalle, niiden pitää kuitenkin kulkea mm, alemman kiertoradakorkeuden alueen läpi, jossa avaruusromun tiheys on erittäin suurta. Eli haavoittuvuutemme on aika korkealla. Meillä pitäisi olla hyviä, riittämä, itsenäisiä, riippumattomia paikannusjärjestelmiä kun on kyse tietoliikennesatelliiteista esimerkiksi. Kaikki tämä riippuu siitä kapasiteetista, joka halutaan antaa. Esimerkiksi on kyse sitten merivalvonnasta tai avaruusvalvonnasta, lentokoneet, jotka laskeutuvat esimerkiksi sumutilanteessa, tarvitsevat Galileon tyyppistä GPS-navigointilaitetta un giorno di sciopero sarebbe... Jos Eurooppa eurooppalaiset satelliitit lähtevät lakkoon edeksi yhdeksi päiväksi, niin seurauksena olisi suuren luokan katastrofi. Tämä on strateginen kysymys avaruusinfrastruktuuri siviili- ja avaruuskäytössä. Me, jos meillä on satelliitteja tuolla ylhäällä, me olemme haavoittuvia, järjestelmä itsessään on haavoittuvainen, on tärkeää ajatella mm, avaruusromun puhdistusta, valvontaa, miten voimme estää varusromun lisääntymisen. Tässä näin kokonaiskuva, joka on aika monimutkainen, olen kuitenkin luottavainen sen suhteen, että keskustelua voidaan jatkaa ja ottaa uusiin, ottaa esille tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet. Kiitos paljon. Minulla olisi ehkä yksi kysymys vielä, joka liittyy siihen, mitä juuri mainitsitte kun puhuitte näistä uudistavista suhteista komission avaamista neuvotteluyhteyksistä sotilasmaailmaan. Se on mielenkiintoinen asia. Mikä rooli on Euroopan puolustusvirastolla? Se on myös ö, osatekijänä tässä ohjelmassa. Ehkä sen edustajan olisi pitänyt olla läsnä täällä tänä päivänä. Miten nämä suhteet nivoutuvat toisiinsa, mikä on sen rooli, onko kyse siis vain linkistä sotilaallinen, sotilasmaailma suhteessa jäsenvaltiot, onko tässä uutta potentiaalia, onko sillä tarkkailijan asema vai mikä, on, mikä sen rooli on tässä ohjelmassa? Vastaan englanniksi, että kollegat EDAsta voivat välttämättä puuttua, jos on jotakin väärin. Minun tietääkseni EDA nykyisessä muodossaan ei ole mukana näissä neuvotteluissa komission ja joidenkin tilasorganisaatioiden välillä. Kysymys on tutkimushankkeista. Meillä on erinäisiä tutkimushankkeita, jotka kattavat tiettyjä ulottuvuuksia, jotka liittyvät avaruuteen. Joten puolustusvirasto sillä on teknistä taitoa, poliittista pätevyyttä, mutta minusta se ei ole suoranaisesti mukana tällaisissa välittömissä neuvotteluissa, joita komissio käy eräiden sotilaallisten virastojen kanssa, jos pyritään paremmin koordinoimaan näitä erilaisia avaruuteen liittyviä infrastruktuureja. Haluaako joku virastosta käyttää puheenvuoron? Haluaako virastosta joku antaa täsmennyksen tai käyttää puheenvuoron, jos näin ei ole asianlaita? No niin, aha, herra Ashbeck. Ähm, niin. EDA, puolustusvirasto oli mukana menneisyydessä, kun määritettiin käyttäjävaatimuksia, koska ne luotiin siviilinäkökannalta ja myöskin puolustusviraston kannalta, joten ne antavat oman panoksensa siihen, mutta tämä oli siis menneisyydessä. Kiitos täsmännyksistä, kiitos, suurkiitos kaikille selvennyksistä tästä, tähän aiheeseen, joista me varmasti tulemme vielä keskustelemaan uudemman kerran. Emme ole ehkä riittävästi varanneet sille aikaa tällä hetkellä. Ei, meillä ei ole mitään konkreettista välitöntä hahmotusta siitä, mitkä ovat panokset. Se kaikki liikkuu vähän liian korkealla, ehkä meidän päämme yläpuolella, mutta tämä on erittäin tärkeää, jos ajatelemme sen sovellusta turvallisuussaralla. Se, pitää aina pitää, se pitäisi ottaa enemmän huomioon. Kiitos siitä, että olitte käytettävissämme täällä tänä päivänä. Varmasti tulemme kääntymään puoleenne uudemman kerran, ehkä vähän muista aiheista. Galileosta äh, ehkä näistäkin pitäisi uudemman kerran saada uusi keskustelu Herra Gele haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ihan henkilökohtaisesti, mutta myös EPP-ryhmän nimissä Julian ja kiittää tähän pitkäaikaista sitoutuneesta työstä. Siirrytty eläkkeelle ja Ja teidän uranne on kehittynyt yhdessä EUn kanssa, mutta myöskin niin, että EUn parlamentin äh, toimivaltuudet ovat kehittyneet samaan aikaan. Ja EUssa ja parlamentissa on molemmissa uusia haasteita, niin meidänkin on täytynyt opettaa työtapoja ja juuri tällaisessa asiassa kuin turvallisuus ja puolustus, niin EUn toimivaltuus parlamentin, ne kehittyvät. Ja tällaisessa vaiheessa on erityisen tärkeää, että poliittinen tahto, joka ilmaistaan, niin sitä seurataan Siinä on jatkotoimia, seurantatoimia ammattimaisesti hallinnon puolelta. Olette tehneet sen erinomaisesti ja olette olleet myös aloitteellinen, vastuullinen ja myöskin olitte kovin vastuuvelvollinen olet, ja siitä huolimatta olette olleet myös hyvin kiinnostunut henkilökohtaisesti näistä asioista ja haluan seuraavan jakson sen toivottaa kaikkia hyvää ja jossain muodossa varmaan pidätte yhteyksiä parlamenttiin. Sitä ainakin toivoisin ja kaikkea hyvää minunkin puoleltani vielä kerran. Merci on s'associe évidemment. Kiitos Armaan, me kaikki varmasti olemme ihan samaa mieltä ja voimme sanoa samaa. Ihan kaksi asiaa kuitenkin. Ensimmäinen on käytännönläheinen. Älkää nyt loukkaantuko, jos emme nyt tässä ihan näkyvästi teemme mitään Armandille meidän silmiemme edessä tammikuussa. Kutsumme teidät kaikki kotkoon, koska torstai puolta päivinä ei ole ehkä paras päivä tehdä jotakin sympaattista yhdessä. Varmasti tammikuussa löydämme paremman ajankohdan, jolloin voimme juhlia vähän virallisemmin tätä tapahtumaa koordinaattoreiden ja, ja, ja sihteeristön jäsenten kanssa meillä tulee olemaan oiva tilaisuus järjestää hyvät jäähyväissä juhlat teille. Eh, Vielä toinen asia haluaisin sanoa teille, että te lähdette <clears throat> eläkkeelle noin ammatillisesti sanottuna, mutta jos käytetään sotilastermejä, niin se ei ole ihan sama asia. Kuten Mikael sanoi äsken, te lähdette, te jätätte tämän toimielimen hetkellä, jolloin on pakko sanoa, että EU ei ehkä ole ihan kovinkaan euforisessa ja kunniakkaassa tilassa. Te olette tunteneet EUn paremmassa, kun se on ollut paremmassa ajamassa, ette te varmastikaan jätä laivaa silloin, kun se on ehkä vähän tuuliajolla. Se ei mitenkään vastaa sitä kuvaa, joka teistä on tullut henkilönä ja vakaumuksenne puolesta. Teidän tämän teidän elämäparlamentin jälkeen tulee tarjoamaan varmasti lukuisia mahdollisuuksia lähettää meille joitakin viestejä, jotakin elonmerkkiä siitä, miten te jatkatte toimintaanne omien vakau- vakaumuksienne perusteella, eh, kun te olette omistautuneet tälle jalolle hankkeelle niin monen vuoden ajan. Enkä lopeta tätä kokousta, kun olen antanut teille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. 36 vuotta olen odottanut tätä mahdollisuutta käyttää puheenvuoron täällä parlamentaarisessa mm, yksikössä. Minä haluaisin ensinnäkin sanoa, että minä olen kovin, kovin, kovin liikuttunut näistä lämpimistä sanoista, sympatianosoituksista, jotka ovat tulleet eri puolilta salia ja istuntosalia tässä alivaliokunnassa. Minä olen kuunnellut tätä erittäin suurella tarkkavaisuudella ja kiitollisuudella commission. Et grâce à vous. 36 vuotta olen ollut täällä toiminnassa ja voin sanoa teille, että minä olen elänyt aivan suuria intohimoisia hetkiä, onpa sitä kyse ollut eh, keskusteluista tai yhteisistä matkoista. Mm, me kävimme Chadissa, Kosovossa, mm, en muista, Palestiinassa. Tässä ihan muutama mainotekseni ne olivat mieleenjääviä matkoja, kun me olemme lähteneet rakentamaan tätä politiikkaa, kun sitä lähdettiin toteuttamaan. Minä olin maatalousvaliokunnassa, mitä olen suurella mielenkiinnolla seurannut kaikkea, mitä tapahtui, miten poliittis-sotilaalliset yksiköt muodostuivat ja vuodesta 2005 lähtien minulla on ollut onni voida olla mukana tässä sihteeristön työssä tässä alivaliokunnassa. Minulle se on ollut oma ammatillista urani ajatellen yksi ehkä mielenkiintoisimmista ajanjaksoista, mielenpainuvimmista ajanjaksoista. Tätä on rakennettu kivi kiveltä. Ja ihan vaatimattomasti voin sanoa, että me olemme antaneet sinne oman kiven sirumme mukaan, jotta tämä voisi toimia mahdollisimman hyvin. Haluan ensiksikin kiittää kollegoja sihteeristössä, jotka ovat auttaneet minua näiden kaikkien vuosien ajan omassa työssäni, ovat sietäneet myös minua, mutta ovat myös tukeneet minua. Haluan myös kiittää Euroopan komission kollegoja neuvostosta, kollegoja ulkosuhdehallinnosta. Haluan kiittää kollegoja, joiden jotka ovat tarjonneet minulle apua. Ilman sitä en olisi pystynyt hoitamaan tehtävääni asianmukaisesti, organisoimaan kokouksia ja niin poispäin. Olen erittäin kiitollinen kaikille kollegoille heidän tarjomastaan tuo, työ, tuesta. Minun urani päättyy joulukuun lopussa. Sanon Anna Gomesille, voin vakuuttaa hänelle, että on olemassa myös parlamentin jälkeistä elämää. Ja tulen olemaan kansalainen parlamentin ulkopuolella. Tulen tarkkaavasti, tarkkaavasti tar- ole- olemaan tarkkaavainen, seuraan tarkasti mitä tapahtuu Euroopassa, mutta mitä tapahtuu myös meidän yhteisessä talossa. Me tulen ajattelemaan teitä seuraavien Eurooppa-vaalien aikana 2014, ne jotka tule- asettuvat uudelleen ehdolle. Toivotan tässä vaiheessa jo paljon onnea. Ja jos teille sopii, niin haluaisin tässä vaiheessa sanoa ihan yksinkertaisesti Haluan toivottaa teille rauhaisaa, hauskaa joulua ja erittäin hyvää uutta vuotta 2013. Merci, euh, merci Armand d'avoir... Kiitos muistutitte sitä, että me voimme lähteä ehkä vähän aikaisemmin eläkkeelle kuin <laughs> mitä sinä. Sitä ei tiedä, mitä poliittinen elämä aina tuo mukanaan. Olisimme halunneet antaa sinulle symbolisen lahjan nyt tässä olisimme antaneet teille kokonaisen valiokunnan vedettäväksenne, mutta valitettavasti nyt poliittis-toimielimelliset olosuhteet eivät antaneet siihen mahdollisuutta, mutta te olette voineet yksi tärkeä osatekijä näissä valiokunnan toiminnoissa. Kiitos teidän sitoutumustanne, sitoumustanne, joka on mennyt paljon tämän alivaliokunnan toimivaltuuksien ulkopuolelle. Se ei varmastikaan ole mitään sattumaa. Jotkut voivat joskus yllättyä kuullessaan siitä, että olitte maatalousvaliokunnassa ja sitten siirrytte puolustusalivaliokuntaan. Kyllä siinä on ihan selvää yhteneväisyyttä, vaikka voisi ajatella ihan toisinpäin kyllä näiden toimialat yhtenevät, koska jos ajattelemme EUn perustajaisiä, niin jos ajattelemme tuollaista EU:tä, silloin kun käynnistettiin yhteinen maatalouspolitiikka, se oli suunnaton haaste tuolloin. Ja varmasti silloin olisi voinut kuulla samanlaisia skeptisiä kommentteja kuin nyt kuulemme tästä puolustuspolitiikasta. Eihän se mene, ei se tule menemään ihan itsestään. Ehkä se on ihan täysin käsittämätöntä, jos jolloin lähdetään käsittelemään myös tietyn tyyppisiä suvereenikysymyksiä, jotka ovat strategisia, tärkeitä tänä päivänä. Varmasti on paljon ironiaa, skeptisismiä ja sarkasmia, kun ajattelemme yhteistiä politiikkoja, joita on lähdetty ja onnistuttu toteuttamaan me olemme saaneet myös elintarviketurvallisuutta maan osalla. Me olemme myös pystyneet turvaamaan maatalouden ja maataloustuotannon meidän, maa, meidän, meidän alueellamme. Kyllä siinä on ollut ihan yhteneväisyyttä, jos me ajattelemme elintarviketurvallisuutta ja yleensä turvallisuutta ja puolustuspolitiikkaa. Eli kyllä siinä on ihan selvä linkki. Se on ollut erittäin hyödyllistä teidän kokemuksenne maatalousvaliokunnassa, kun tulitte tänne alivalikuntaan. Vielä kerran kiitos teidän toiminnastamme ja onneksi olkoon tästä hienosta pitkästä urasta ja haluan myös toivottaa hyvää joulua, hyvää alkavaa uutta vuotta ja kiitos kaikesta.